vasta kuolemanrangaistus Indonesiassa. Ei ole sinisiä kortteja eikä myöskään äh, puheenvuoroja puhujalista ulkopuolelta. Komission jäsen Mimitsa, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet. On hienoa, että käymme tätä kiireellistä keskustelua. Indonesiassa teloitettiin kahdeksan vankia ja se on ollut pettymys meille ja koko kansainväliselle yhteisölle. Varmasti parlamentin jäsenet ovat samaa mieltä siitä, että olemme erittäin pettyneitä. EUn kanta on ehdottomasti kuolemantuomioita vastaan kaikissa tapauksissa, kaikissa olosuhteissa, ja pyrimme siihen, että kuolemantuomio kumottaisiin kaikkialla maailmassa. Tämä on hyvin tärkeä ulkopoliittinen tavoite ulkosuhteissa ja ihmisoikeuspolitiikassa ja me olemme sitoutuneita EUn suuntaviivoissa kuolemantuomion suhteen. Ensimmäiset ihmisoikeus suuntaviivat hyväksyttiin neuvostossa vuonna 1998 ja niitä on sitten tarkistettu viimeksi vuonna 2013. EU katsoo, että kuolemantuomio on epäinhimillinen ja julma, eikä ole osoitettu, että se mitenkään vähentäisi rikollisuutta. EU katsoo, että kuoleman tuomion kumoaminen on tärkeää ihmisarvon kannalta ja myöskin ihmisoikeuksien kehittymisen kannalta. Oikeuden väärinkäyttö, joka on väistämätöntä, on tässä tapauksessa peruuttamaton. Nämä viimeisimmät teloitukset ovat poikkeuksellisen törkeitä, koska YK mukaan huumerikokset eivät täytä vakavan rikoksen tunnusmerkistöä. Ja ulkopolitiikallaan EU vaikuttaa kansainvälisiin ponnistuksiin, joilla kuolemantuomio pyritään poistamaan. Ja vuonna 1993-2012 oli maita, jotka poistivat kuolemantuomion. Se nousi 55 97 ja 140 maata, eli yli kaksi kolmasosaa maailman maista, olivat kumonneet kuolemantuomioksen joko teoriassa tai käytännössä. Ikävä kyllä Aasiassa kuva on kirjava. Pakistan on huolestuttava esimerkki. Siellä on rikottu pitkäaikaista moratoriota. Terroristeja on siellä tuomittu kuolemaan. Ja jo tänä vuonna siellä on teloitettu sata henkeä. Laajemmalla alueella on esimerkiksi Irak, Iran, Saudi-Arabia ja Kiina. Ja niissä on eniten teloituksia. Ja valtaosa Aasian maista on pitänyt kuoleman tuomion lainsäädännössään. Bhutan, Kambodža, Nepal, Mongolia ja Filippiinit ovat kumonneet kuoleman tuomion. Ja tämä alueellinen kuva on täynnä erilaisia liikkeitä, jotka haluavat rajoittaa tuomiota – esimerkiksi Taimaassa, Singaporessa ja Kiinassa, ja Intiassa, Indonesiassa, Malesiassa, Pakistanissa ja Vietnamissa taas kuolemantuomioita on määrätty enemmän. Meidän täytyy vahvistaa lainsäädäntöä näiltä osin, kuten Bruneissa ja Maldiveilla. Indonesia on hyvä esimerkki siirtymästä kohti demokratiaa ja sillä on tärkeä rooli Kaakkois-Aasiassa. Indonesia on tärkeä tekijä ASEAN järjestössä. Se edustaa noin 40 prosenttia sen väestöstä ja bruttokansantuotteesta, ja se on globaali toimija ja osa G20-ryhmää. Ja se on yksi, siellä on yksi maailman suurimpia kasvavia keskiluokkia, ja siellä on myöskin maailman suurin muslimiväestö. Indonesiassa on maailman neljänneksi suurin väestö, 250 miljoonaa ihmistä, ja se on kolmanneksi suurin demokratia, ja sellainen joka jakaa valtaosan, mutta ei kuitenkaan kaikkia arvojamme. Nämä teloitukset on tapahtuneet nyt maassa, joka on selvästi Kaakkois-Aasian demokraattisin maa. Siellä on hyvin vilkas kansalaisyhteiskunta ja tämän on ollut kärsimystä näille uhreille ja heidän omaisilleen, kun tämä prosessi on edennyt hitaasti. No mitä konkreettisia toimia sitten on tehty? Korkea edustaja on tehnyt kolme lausuntoa ja pahoitellut kuolemantuomion toteuttamista Indonesiassa. Ja EU on tehnyt läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, joiden kansalaisia on tuomittu kuolemaan. Korkea edustaja ja varapuheenjohtaja on vedonnut Indonesian viranomaisen, jotta kaikki vireillä olevat kuolemantuomiot kumottaisiin ja saataisiin aikaan moratoria. EUn viranomaiset ovat myöskin käyttäneet diplomaattisia väyliä ottaakseen esiin kuolemantuomiokysymyksen indonesialaisten kumppaneemme kanssa. Ja aiomme myöskin ja käynnistää tiedotuskampanjoita, eli eroon kuolemantuomiosta kaakkoisasiassa, ja sen johdossa on kansalaisjärjestöjä, ja yksilöitä paikallistasolla. Tiedän myöskin, että parlamentin jäsenet ovat olleet aktiivisia, kun he ovat yrittäneet saada Indonesian hallitusta vakuuttuneeksi siitä, että kuolemantuomio on kumottava ja on pyritty estämään muita teloituksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, olemme olleet selkeitä kaikissa puheenvuoroissa, eli me kunnioitamme Indonesian suverenisuutta. Olemme tarjonneet myöskin poliittista apua ja käytännön apua jotta voidaan torjua huumekauppaa ja muuta rikollista toimintaa, joka on haasteellista Indonesian yhteiskunnalle. Ja voin vakuuttaa teille, että me olemme yhteistyössä Indonesian viranomaisten kanssa, mitä tulee kuolemantuomion toteuttamiseen. Ja nyt odottelen sitten Euroopan parlamentin jäsenten kantoja. Kiitos. Vielen Kiitoksia komission jäsen Mimitsa. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Danjean, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies, hyvä komission jäsen. Me emme täällä ole tuomareita tai syyttäjiä, asianajia. Meidän roolimme ei ole päättää, ovatko syytetyt olleet syyllisiä vai eivät. Syytöksiä, joita Indonesian oikeus on heille asettanut, mutta me olemme kansalaisten valitsemia edustajia, jotka puolustavat tiettyjä arvoja, ja nyt meidän tulee vaatia Indonesian viranomaisilta sitä, että ei kansalliset saisivat tasapuolisen oikeudenkäynnin, jossa kunnioitetaan puolustuksen oikeuksia. Näitä asioita ei ole taattu tällä hetkellä erälle Ranskan kansalaiselle, jota uhkaa kuolemantuomioon täytäntöönpano Indonesiassa. Me olemme valittuja edustajia. Meidän velvollisuutemme on tuomita kuoliman rangaistus, kuten te teittekin, sillä Euroopan unionin perusoikeuskirja tuomitsee tämän tuomion kuolemantuomion. Meidän täytyy osoittaa, että olemme pöyristyneitä tällaisesta makaberista näytelmästä, makaberista kuolemantuomion täytäntöönpanosta Indonesiassa ja muissakin maissa, kuten hyvä komission jäsen muistutti. Tämän lisäksi Euroopan unioni on Indonesian kumppani. Viime vuoden marraskuussa Jakartassa kävimme ihmisoikeusvuoropuhelua Euroopan unionin ja Indonesian kanssa ja allekirjoitimme yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen Indonesian kanssa. Me tarjoamme Indonesialle alueellisen tuen kautta tukea korkeakoulutukseen, hyvän hallintotapan kehittämiseen. Me emme voi jättää huomiotta Indonesian tapahtumia vetoan edustajiin, joista osa on nyt Indonesiassa Jakartassa puolustamassa Euroopan unionin kansalaisia vetoa sen puolesta, että me kävisimme diplomaattista arvokasta työtä, jota on jo aloitettu, mutta joka ei ole tuottanut vielä tulosta. Tämä on äärimmäisen tärkeää niiden Euroopan unionin kansalaisten vuoksi, jotka odottavat nyt apuamme. Luotan teihin, komission jäsen, että te annatte selkeän viestin Indonesialle, että he eivät joudu epäröimään lainkaan oikeutensa toteuttamisessa tai huumekaupan vastaisessa taistelussa, mutta että äh, tätä työtä ei voida tällaisin tavoin hoitaa. Kiitos. Kiitokset kollega Danjean. Pyydän äh, kollega Arnoldilta anteeksi. Hän oli pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa, mutta en nähnyt sitä ensin. Olkaa hyvä. just. Kiitos puhemies. Halusin kysyä yksi kuusi kaksi Kuusi säännön mukaisesti. Miksi puheenvuoro ilman puhujalistaa ei ö, myönnetä? Säännössähän lukee, että näin tehdään. Eräs nainen vaalipiiristäni niin on tällä hetkellä kuoleman rangaistuksen tuomittuna Indonesiassa, vaikka vaikka syyttäjä pyysi hänelle vain vankeustuomiota. Pyytäisin, että hänenkin tapauksensa otettaisiin esiin. Kiitos. Kollega Arnold, meillä on täällä sääntömme ja säännöissä todetaan, että tämä on ylimääräinen keskustelu ja ylimääräisen keskustelun kohdalla on päätetty, että sinisiä kortteja eh, ei käytetä eikä puheenvuoroja ilman puhujalistaa. Lisäksi säännöissämme ja työjärjestyksessämme lukee, että teidän tulee käyttää työjärjestyspuheenvuoron ja työjärjestykseen liittyen eikä sisältöön liittyen. Olin jo aika kärsivällinen ja nyt lisäpuheenvuoroa te ette saa. Kollega Martin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Vallan lisäksi on myöskin ajatuksia, jotka liittyvät avokätisyyteen. Hyvät naiset herrat, tämä ei ollut minun julistukseni, Robert Barater sanoi näin, kun hän oli Ranskan oikeusministeri vuonna 1980. Ja tämä sama viesti, jonka haluan lähettää Euroopan parlamentista Indonesian viranomaisille. Niin, presidentti Widodo, ehkä olette suuri, te voitte olla hyvin avokätinen, jos kunnioitatte elämää. Te lähetätte Indonesian kansalaisille voimakkaan viestin. Näin on käynyt. Kukaan ei epäile teidän halustanne päästä eroon hu- huumeiden kaupasta. Te olette teloittaneet australialaisia, afrikkalaisia, indonesialaisia huumekaupasta takia. Me vastustamme kuolemantuomiota, mutta kuolemantuomiota odottaa vielä yli sata vankia Indonesiassa. Mitä vielä haluatte todistaa? Tiedättekö, kuinka paljon kärsimystä ja psykologista kidutusta tämä on näille henkilöille ja heidän omaisilleen? On kammottava odottaa oikeudenkäyntiä, joka ei ole todellinen oikeudenkäynti. Vuosikausia joutuu odottamaan oikeuden tapahtumista ja halutaan saada totuus esiin. Nämä ovat sietämättömiä hetkiä, kun syyttäjä torjuu kaikki pyynnöt ja julistaa sitten kammottavan julman kuolemantuomion. Haluaisin lähettää viestin Serge Adlaville, Ranskan kansalainen, joka tällä hetkellä odottaa kuolemantuomiota. Hän on kärsinyt kymmenen vuotta jo tätä psykologista kidutusta. Hän on hiukan kuollut psykologisesti ja hän tuntee syyllisyyttä siitä, että hän on edelleen elossa. Et ole syyllinen siksi, että haluat elää, siksi, että haluat oikeutta, siksi, että haluat nähdä lapsesi, siksi, että joudut kärsimään – Serge, ajattelen sinua, vaimoasi, lapsiasi, jotka odottavat sinua. Pidä pintasi, Serge. Ranska tukee sinua, Eurooppa tukee sinua. Ja tämä on viesti, jonka haluan lähettää. Jean Jaurès sanoi, että kuolemantuomio on ihmiskunnan vastaista. Ja Euroopassa ja muualla maailmassa yksikään ihminen ei ole. Kiitokset kollega Mätään. Seuraavaksi kollega Demesmaker ja puolitoista minuuttia. De executiecollega's van de acht... Kahdeksan kuolemaan äh, tuomitun äh, henkilön äh, teloitus Indonesiassa järkyttää koko maailmaa. Myös CCR-ryhmä on äärimmäisen järkyttynyt tästä barbaarisesta van de grondrechten van de Europese Unie en om ons allemaal in het bijzonder. Eh, olemme eh, sitä mieltä, että eurooppalaiset eh, johtajat muistaisivat artiklan kaksi oikeus elämään. Jokaisella on oikeus elämään, ketään ei saa tuomita kuolemaan. Me luonnollisesti kunnioitamme Indonesian itsemääräämisoikeutta ja päättää omista rangaistuksistaan ja ymmärrämme, Äh, maailmanlaajuisen huumausainekaupan vastaisen taistelun, mutta ja moraalinen puoli on muistettava tämän kaupallisen puolen rinnalla. Kyse on myös lehdistönvapaudesta, ilmaisunvapaudesta, perusoikeuksien kunnioittamisesta. Kuoleman rangaistus rikoo, häpäisee ihmisoikeuksia. Ei näin voida torjua rikoksia pikemminkin tulisi ottaa käyttöön pitkiä vankeusrangaistuksia tai elinikäinen vankeusrangaistus, ei kuitenkaan kuolemanrangaistusta. Kollega Charles Tannock ja minä ECR-ryhmän nimissä kirjoitimme Indonesian viranomaisille ja annoimme armoa näille tuomituille. Tämä ei tietenkään mitään auttanut, mutta mutta toivon, että Indonesia kuulee meitä tänään. Lopettakaa teloitukset. Olkaa hyvät. Kiitokset kollega Demesmaker. Seuraavaksi kollega Schaake, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsenet, kollegat, nyt tuomitsemme jyrkästi eh, ampumalla suoritetut kahdeksan henkilön kuolemantuomion eh, toimeenpanot, joista viisi ei edes ollut Indonesian kansalaisia. Euroopan unioni vetosi jyrkästi Indonesian viranomaisiin, jotta tätä tuomiota ei toimeenpantaisi ja itse sitä myöskään käytettäisi huumekaupan yhteydessä tuomiona. Rikollisia voidaan kohdella humaanisemmin ja heille pitää aina taata tasapuolinen oikeudenkäynti. Me vetoamme sen puolesta, että kaikki kuolemantuomioon täytäntöönpanot keskeytetään Indonesiassa. On häpeällistä ja ironista, että päivänä, jona kuulimme tästä häpeällisestä teloituksesta, Viktor Orban, EPP-ryhmän jäsen ehdotti, että Unkarissa ottaisiin uudelleen käyttöön kuolemanrangaistus. Kuten herra Orban tietää erittäin hyvin, kuolemanrangaistus on kielletty Euroopassa. Meidän pitäisi mielestäni olla siitä ylpeitä osana kansainvälistä ponnisteluamme kuolemanrangaistuksen poistamiseksi ja rajoittamiseksi ja sen eteen, että tämä julma epäinhimillinen rangaistus otettaisiin pois käytöstä. Meidän pitää yhä puolustaa liberaalia demokratiaa, vahvistaa demokratian ääntä ja vedota Indonesian ja Yhdysvaltain kaltaisiin maihin jotta nekin kieltäisivät Euroopan rinnalla kuolemantuomion. Meidän täytyy jatkaa näitä ponnistuksia globaalisti kansalaisyhteiskunnan edustajien yhdessä, jotta voimme varmistaa sen, että pian kuolemanrangaistus siirtyy historiaan. Kiitokset äh, kollega Schaake. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia. Äh, kollega Versia. Merci, monsieur le Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä siitä, että he hyväksyivät tämän Guen pyytämän keskustelun esityslistalle. Me monet haluamme torjua kuolemantuomiota ja emme noudattaisi vastuutamme, jos me emme reagoisi tähän heti. Tiistaina kahdeksan henkeä todella teloitettiin, yksi indonesialaisen, seitsemän ulkomaalaista, 14 teloitusta tänä vuonna, vaikka niitä ei ollut viime vuonna ollenkaan ja ainoastaan 5 2013 viiden vuoden moratorion jälkeen. Indonesiassa ja muissa maissa on käytetty kuolemantuomioita lähinnä huuma- kaupan takia. Ja Indonesian pääsyyttäjä on vastannut rikoksiin kammottavalla rikoksella itsekin. Mikään ei ole perusteena tällaiselle barbaariselle rangaistukselle. Usein nämä salakuljettajat ovat köyhiä, ulkomaalaisia. He eivät saa mitään tulkkausapua tai muutakaan. Mitään huumeparoneita ei näissä vankiloissa istu. Indonesiassa oli katsottu kahden australialaisen vetomuksia. 125 kuolemantuomittua odottaa nyt teloitusta 57 huumekaupan takia ja heidän joukossaan 27 ulkomaalaista. Kaikki on tuomittu huumekaupasta, neljä eurooppalaista. Sejalo Atlain tapaus on ongelmallinen. Hän on 51-vuotias hitsaaja indonesialaisessa yrityksessä ja hän sanoi, että hän ei tiennyt, että laboratoriossa valmistettiin ekstaasia. Indonesialaisia on pyydetty tarkastelemaan tätä prosessia, eli hän ei nyt lähiaikoina ainakaan joudu teloitettavaksi. Ja myöskin viisi kiinalaista on tuomittu kuolemaan samassa tapauksessa. Kaikkia todistajalausuntoja ei ole otettu huomioon ja Indonesian presidentti on joustamaton nationalisti, joka haluaa vaikuttaa joltain, joka ei anna periksi kansainväliselle painostukselle. Hän on kuitenkin viime hetkessä teki näin filippiniläisen kansalaisen osalta. Serge Atlavin tapaus on herättänyt paljon kohua lehdistössä ja Jakarta Globessa, joka on Indonesian tärkein sanomalehti, ja siinä katsotaan, kuinka paljon Indonesia joutuu Imagon osalta maksamaan näistä teloituksista. Indonesiassa, Yhdysvalloissa, Euroopassa niin Viktor Orbankin sanoi, että hän haluaisi palauttaa kuolemantuomion. Eli meidän täytyy nyt yhdessä reagoida ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Kiitokset kollega Versia. Ja nyt äh, kollega Lohbiler, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kaksi päivää sitten Indonesiassa teloitettiin kahdeksan ihmistä vuoden 2008 jälkeen Indonesia ei ollut toimeenpannut kuolemaantuomioita, mutta tänä vuonna 14 ihmistä on jo teloitettu. Kaikki heidät oli tuomittu huumausainerikoksista, vaikka taikka kuoleman rangaistus siellä, missä se käytössä on, saataisiin täytäntöönpanna vain kaikkein pahimmissa rikoksissa. Nämä uusimmat teloitukset osoittavat, että Indonesia ei kunnioita kansainvälisiä standardeja, jotka kuoleman rangaistukseen liittyvät. Jotkut vangit esimerkiksi eivät saa tulkkausapua, eivätkä asianajaja apua pidätys aikanaan. Rodrigo Gularte, yksi tuomituista, oli ähm, skitsofreenikko ja kansainväliset sopimuksethan kieltävät äh, psyykkisesti sairauden ihmisten teloittamisen ehdottomasti. Nyt äh, kuoleman tuomiota käytetään pelotteena, huumausaine huumekauppiaita vastaan. Ei kuitenkaan ole mitään todisteita siitä, että tätä kautta saataisiin rikoksia ennaltaehkäistyä. Kuoleman rangaistuksilla ei myöskään ole sen suurempaa pelotusvaikutusta kuin, vaikutusta kuin mikä on elinkautisella vankeusrangaistuksella. Me vaadimme Indonesiaa keskeyttämään kuoleman tuomioiden täytäntöönpanon, vaadimme moratoriota matkalla kuoleman rangaistuksesta luopumista. Indonesia voisi antaa hyvää esimerkkiä muille alueen maille. Kiitoksia. Inlo. Kiitokset kollega Lohpiiler. Nyt kollega Castaldo, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Tämä ei varmaan ole hyvä Indonesian matkailulle. Ja tämä kuoleman laakso on nyt täynnä kuoleman tuomittuja. He odottavat teloituksia ja he voivat valita, haluavatko he silmä, suljet, voit, haluatko, he tehdä silmät suljettuna vai ei. Meidän täytyy katsoa tätä prosessia ja myöskin kuolemantuomito sinänsä. Ja italialaisena, eurooppalaisena tuomitsen tämän ja myöskin ihmisenä. Kaupalliset edut eivät voi olla tärkeämpiä kuin tämä taistelu kuolemantuomiota vastaan – meidän pitää päästä siitä eroon. Hamid de Gourmand sanoi, että on selvää, että ne, jotka kannattavat kuolemantuomiota tällä hetkellä, ovat lähempänä murhaajia kuin ne, jotka on tuomittu kuolemaan. Kiitokset kollega Castaldo. Ja lopuksi vielä komission jäsen Mimica. Thank you, Mr. President. Kiitoksia herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. On ollut hyvin eläväinen keskustelu ja kiitän jäseniä teidän puheenvuorojenne selkeydestä ja sisällöstä. Haluan muistuttaa, että Euroopan unioni on yhä täysin sitoutunut keskustelun Indonesian hallituksen paikallisviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta kuolemanrangaistus saataisiin kumottua Indonesiassa. Me käytämme kaikkia mahdollisia välineitä täysin hyväksemme julkilausumia, vuoropuhelua ja vetomuksia, jotta äänemme kuultaisiin, mutta pyrimme myöskin tarkastelemaan esteitä kuolemanrangaistuksen kumoamisen tieltä, jotta voisimme puuttua niihin tehokkaammin. Me vetoamme Indonesian viranomaisiin ja presidenttiin, että välittömästi lakkautettaisiin kuolemanrangaistuksen käyttäminen. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Mimitsa. Keskustelu on näin päättynyt.